Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Istunto alkaa ja ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma EUn kokonaisvaltainen vastaus HIV-AIDS-ongelmaan. Muistuttaisin, että komission julkilausuman jälkeen käymme keskustelua. Ryhmien edustajat käyttävät puheenvuoron eikä ole menettely ilman puhujalistaa. Ja pyytäisin, että komission jäsen Dalli puhuu komission puolesta. Madam President. Um, Kiitos oikein paljon, puhemies. On mukavaa, että voin olla täällä kanssanne. On the occasion of World AIDS Day, maailman AIDS-päivän tiimoilta halusin onnitella Euroopan parlamenttia tästä päätöslauselmasta EUn vastauksesta HIV-AIDS-ongelmaan, jonka hyväksytte tänään. Komissio jakaa teidän huolenne ja sitoumuksenne että pitäisi parantaa niiden ihmisten asemaa, joilla on HIV-AIDS Euroopassa ja maailmassa. Tämä päätöslauselma on oikea-aikainen poliittinen viesti. 30 vuotta tätä epidemiaa on nähty ja vielä tarvitaan nopeita ratkaisuja. 25 000 ihmistä sai tartunnan EU:ssa viime vuonna ja yli 100 000 uutta tapausta raportoitiin itäisen Namporus alueellamme Komissio on sitoutunut tekemään työtä sen eteen, että kaikki saavat ennaltaehkäisyä, hoitoa, tukea, jotta voidaan päästä vuosituhannen vaihteen tavoitteisiin. HIVin ja AIDSin vastainen taistelu on edelleen komissiolle tärkeä kysymys, sen voin vakuuttaa. Viimeinen hyväksyttiin strateginen asiakirja hyvin aidsin vastaisesta taistelussa eu ja naapurimaissa. Siitä lähtien komissio on tukenut monia aloitteita tällä alalla, joilla voidaan auttaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä kautta Euroopan terveysohjelmien, kehitysohjelmien kautta ja kahdenvälisten sopimusten kautta kolmansien maiden kanssa. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikki voivat saada pääsyn testeihin, hoitoon ja myös ennaltaehkäisy on tärkeää – keskeistä taistelussamme hiv vastaan. Meillä on myös mekanismeja, joilla voidaan koordinoida politiikkaa tällä alalla, kuten HIV AIDS Think Tank. Suunnitelma, jolla lähdettiin taistelemaan hiv vastaan, on edelleen voimassa ja komissio raportoi tämän ohjelman täytäntöönpanosta ensi vuonna – Taloudellisten vaikeuksien aikana erityisesti on pidettävä mielessä hivin AIDSin ongelma. Komissio edelleen sitoutuu aktiivisesti hoitamaan roolinsa tässä yhteydessä. HIV on mukana myös komission ehdotuksessa uudeksi terveysohjelmaksi, josta parlamentti puhuu piakkoin. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten... Eikö ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού kanhapuolen nimissä. Merci beaucoup, madame la... Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tänään on kansainvälinen AIDSin vastainen päivä. Ja tämä on erittäin tärkeä Euroopan parlamentille, että pystymme tekemään tämän päätöslauselman jotta se olisi vahva merkki. Jos sida-epidemiaa saadaan pienennettyä, se on ehkä vähemmän näkyvä, mutta kuitenkaan ei pidä luopua toimista sitä vastaan. AIDS on edelleen vitsaus. On edelleen 12 miljoonaa nuorta, jotka kärsivät tästä. Ja Euroopassa näitä nuoria on puoli miljoonaa, joten meidän täytyy yhdistää poliittiset voimamme. Euroopan komissio ja komission sen Dalli juuri totesikin, että komissio on hyväksynyt hoijojen vastaisen strategian vuosille 2009-2013 ja on tärkeää, että puolivälissä voimme sitten arvioida tilannetta ja katsoa, millaista edistystä on saatu aikaan. Ja sitten yli 50 000 uutta tapausta on Euroopassa vuosittain ja 30 prosenttia sairastuneista ei tiedä itse sairastavansa. Ja monissa naapurimaissa tämä on jopa 70 prosenttia tämä luku. Kyseessä on siis hyvin vakava ongelma meille poliittisille päätöksentekijöille. Ja puolet HIV-positiivisista saavat hoitoa liian myöhään ja heidän tautinsa kehittyy hyvin pitkälle ennen kuin heidät diagnosoidaan ja heidän hoitonsa aloitetaan. Lisäksi äskettäin on todettu, että HIV-positiivinen henkilö, joka ottaa AIDS-lääkkeitä diagnoosin jälkeen, eikä vasta sitten, kun terveydentila alkaa heikentyä, voi 96 prosentilla supistaa vaaraa siitä, että hän siirtää viruksen terveelle henkilölle. Näin ollen Euroopan unionin on pidettävä kiinni sitoumuksistaan, voidakseen taata, että investoinnit, joita on jo tehty, eivät heikkene. Meidän täytyy vahvistaa tiedottamista, ennaltaehkäisyä, meidän täytyy parantaa valvontaa. Meidän täytyy jatkuvasti käyttää verkostoja, jotka yhdistävät eri toimijat, jotka ovat mukana AIDSin vastaisessa taistelussa. Meidän täytyy levittää hyviä käytänteitä. Erityisesti meidän pitää varmistaa se, että testit ovat tehokkaita ja helppoja Euroopan kansalaisille. Jos nämä testit saada leviämään, niin uskon, että sitten olisi helpompaa jokaisen tietää, onko hän saanut tartunnan vai ei. Eli tässä on työtä meidän pitää tehdä. Tämä on tärkeää. Meidän ei pidä luovuttaa taistelua. Meidän täytyy jatkaa ponnistelua AIDSia vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Childress Childers ryhmästä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitos puhemies. Vuoden 2011 AIDS-päivä on hetki, jolloin on kulunut 30 vuotta ensimmäisen AIDS-tapauksen toimista vuonna 1981. On tärkeää, että yhtenäisesti toimimme hoivita vastaanotamme, otamme tukemme ihmisille, jotka kärsivät hoiveesta ja kunnioitamme niiden muista, jotka ovat kuolleet hoiveesta. HIV ja AIDS säilyy tärkeimpänä terveysongelmana Euroopassa. S- D-ryhmän puolesta vetoan, että EU panee toimeen strategian HIV-aidsin torjumiseksi Euroopan unionissa ja naapurimaissa. Me tarvitsemme voimakkaampia toimia, jotta saadaan uusien tartuntojen määrä vähennetty yli 25 000 uutta tapausta oli vuonna 2009. On arvioitu, että 30 prosenttia ihmisistä, joilla on HIV, eivät ole tietoisia siitä, että ovat viruksen kantajia. Siksi meidän tarvitsee lisätä kokeiden määrää riskin alaista ryhmien joukossa nuorten ihmisten homoseksuaalien miesten ja seksityöntekijöiden osalta. Vuonna 2007-2010 välisenä aikana uusi HIV-testiohjelma toteutettiin Yhdysvalloissa ja sinne pyrittiin tarttumaan, kohdistamaan nimenomaan niihin ryhmiin, jotka ovat suuressa vaarassa saada HIVen. On, on saatu aikaan uusia klinikoita eh, ja myöskin yhteisöihin perustuvia organisaatioita. Useimmat testit suoritettiin kliinisissä olosuhteissa ja niiden toteuttelemat organisaatiot, jotka ovat yhteisöjen tukemia, ja tämä paransi huomattavasti diagnoosien määrää ja, ja tämä osoitti sen, että tätä kautta voitiin vähän saada aikaan HIVn määrää. On saatava aikaan lisää neuvontaa, tietoa ja ennen kaikkea pitää saada aikaan tukeva lähestymistapa. Me vetomme myös sen puolesta, että saadaan taisteltu enemmän häpeää ja syrjintää vastaan. Ne ihmiset, joilla on HIV, täytyy sisällyttää kaikkiin tasavertaisuus- ja syrjimättömyyslainsäädäntöön. Vuonna 2010 YK on selvitys osoitti, että henkilöt, joilla on HIV, kokivat paljon kielteisiä asenteita ja käytäntöä, joka on käytössä, joka on joka liittyy työhön. Heidät suljetaan pois perhetoiminnasta, totesi 45 tähän tutkimukseen vastanneista. Vihollinen on HIV, eivätkä HIVn kantajat. EU pitäisi myöskin luoda poliittiset puitteet sille, että kansalliset hallitukset voivat tarttua HIV-kysymykseen sukupuolisen terveyden strategioiden osalta. Me tarvitsemme sukupuolivalistusta, sitä, että on mahdollista saada ehkäisyvälineitä, miehille asetettuja kondomeja, ja myöskin vahvistaa naisten asemaa sukupuolisissa suhteissa. Irlannin osalta voin sanoa, että me ei valitettavasti ole vielä kehittäneet kansallista sukupuolisen terveyden ohjelmaa. Aktiivinen osallistuminen niiden ihmisten osalta, jotka ovat hoivien kantajia kaikilla eri tasoilla, on välttämättömäntä ajatellen sitä, että saisimme aikaan tehokkaita toimia. Ennen kaikkea kollegani Michael Cashman on työskennellyt kovasti tämän asian parissa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Paranova liberaaliryhmän nimissä. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission ja sen kollegat. Lähes kolme vuotta EUn strategian jälkeen, jolla haluttiin taistella hoiveita ja vastaan EUssa ja naapurimaissa on todettava, että EUssakin ollaan kaukana tämän tavoitteen takana. Jos haluaisimme nolla syrjintää, nolla uusia tapauksia. Kun puhutaan ennaltaehkäisystä, tai testeistä ja hoidon saamisesta. Kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet. Erityisesti tässä on muistettava itäisen Euroopan alueet. Usein HIV-AIDS unohtuu poliitikkojen mielestä. 30 vuotta ensimmäisten tapauksien jälkeen on hyvin tärkeää lisätä tietoisuutta, ennaltaehkäistä ja huolehtia siitä, että hallitukset ja EU ovat edelleen sitoutuneita tähän työhön. Pidämme hyvänä komission sitoutumista ja jatkuvaa työtä tässä strategiassa hoiven ja aisin vastaisessa taistelussa. Toivomme, että selkeästi voitte osoittaa jäsenvaltioille sen, että strategia pelkästään paperilla ei riitä. Kriisienkin aikana kansallisten AIDS-ohjelmien on saatava riittävä rahoitus, niitä on täytäntöönpantava tehokkaasti. On keskityttävä myös oikeisiin prioriteetteihin. Ei voida hyväksyä tabuja, kiellettyjä keskustelun aiheita. On tärkeää, että meillä on kansalliset AIDS-strategiat ja tämä on yhdistettävä ennaltaehkäisevään työhön. Lopulta haluaisin sanoa jotain päätöslauselmasta, josta äänestämme tänään ja joka on saanut laajan tuen kaikilta ENVI-valiokunnan ryhmiltä. Kyllä on haavoittuvaisia ryhmiä, jotka ovat riskialttiimpia. Nuoret miehet, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa ja niin edelleen. Näihin ryhmiin on kiinnitettävä huomiota, niillä pitää olla kohdennetut strategiat. Nämä ryhmät ovat erityisen haavoittuvaisia, koska sosiaalinen syrjäytyminen ja syrjintä voi helpommin kohdistua näihin ryhmiin. Emme voi kieltää näiden ryhmien olemassaoloa tai jättää puhumatta syrjimättömyyskampanjoista. Näin ei voida käydä taistelua hoivetaisia vastaan. Siksi toivon, että kaikki tämän parlamentin jäsenet jättävät pois ideologiset kannat ja tukevat tätä päätöslausemaa kokonaisuudessaan. Tänään vietetään maailman AIDS-päivää. Silloin on tarkoitus muistuttaa, että olemme todella sitoutuneet AIDSin vastaiseen taisteluun Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Rothberg esitti sinisen kortin. Hän haluaisi sitä kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Siis hyväksyttekö tämän Berenin sinisen kortin. Niin, olkaa hyvä. Thank you very much. I want to ask Mrs. Parvanova. Haluaisin kysyä Rova Parvanovalta, onko yhtä mieltä minun kanssani, että on totta, me tarvitsemme lisää varoja Euroopan budjettiin, jotta saadaan ohjelmia, joilla annetaan valistusta, jolla myöskin seurataan AIDSin kehitystä, mutta oletko yhtymäisyyttä myös siitä, että jäsenvaltiot laiminlyövät tätä sairautta ja että eri jäsenvaltiossa käytetään erimäisiä summia. Kuulimme seuraavat Scheidelsetrasta. Että olisi välttämätöntä pyytää komissiota toimimaan niin, että jäsenvaltiot osoittavat, miten paljon varoja käytetään valistusohjelmiin, miten paljon varoja käytetään hoitoon ja miten paljon varoja käytetään tämän taudin kitkemiseen, mitä se pyytää seuraavaa puheenjohtajavaltiota Tanskaa toimittamaan nämä luvut mahdollisimman pikaisesti. Uh, Madame Rodberend, and it's crucial... Mr on ratkaisevan tärkeää, että käytämme kaikki mahdollisuutemme, poliittiset välineemme, jotta voimme täytäntöpänä strategiaa. Saada sitä todella toimiva todellisuudessa. Meidän pitää käyttää mahdollisuutta myös innovoivaan kumppanuuteen. Tietoteknologian parempi käyttö. Meidän pitää arvioida myöskin koko terveysalalla käytettävää teknologiaa, mutta tarkoituksena on juuri se, että nyt toimitaan. Me olemme tässä epäonnistuneet. On tärkeää, että saadaan myöskin avoimuutta kaikkeen siihen, mitä varoja priorisoidaan ja mitä lisäarvoa saadaan näistä varoista, näistä päätöksistä, koska täällä parlamentissa me olemme tiedostaneet kaiken lobbauksen kohti erilaisia prioriteetteja, jotka eivät ole yhteiskunnassa tarpeellisia tai tärkeitä EUn kansalaisille – me emme saa altistua tietyn tyyppiselle lobbaukselle. Meidän pitää ajaa nyt meidän kansalaistemme etuja heidän terveyttään. Kiitoksia. Seuraavaksi Jana Kudaks EKR-ryhmästä saa puheenvuoron puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia, puhemies. Ikä katsomme nyt surullisena, kun tuhannet ihmiset kuolevat tähän hirvittävään tautiin. Tilastojen mukaan uudet tartunnat eivät ole vähentyneet EU:ssa. HIV on epidemia, joka koskettaa kaikkia jäsenvaltioita, ja meillä on suuri vastuu niille, jotka kantavat HIV-virusta tai sairastavat AIDSia. Toivottavasti myöhemmin parlamentti hyväksyy päätöslausaman liittyen EUn globaaliin vastaukseen AIDS-ongelman suhteen, ja päätöslausamassa katsotaan kaikkia tapoja, joita EUssa on käytetty AIDSin vastaisen taisteluun myöskin rahoitus esimerkiksi rokotteen löytämiseksi. Meidän täytyy hoitaa tätä sairautta, joka ei tunne roturajoja, ei maiden rajoja, ei ikärajoja eikä mitään sukupuolirajoja myöskään. Kuitenkin kyseessä on tauti, jota voidaan hallita erityisesti testien avulla, ja uskon, että jonain päivänä löydämme lääkkeen. Nyt meidän täytyy lisätä tämän asian tietoisuutta tukea eri ryhmittymiä tässä työssä ja jatkaa tutkimuksen tekoa. Onneksi tässä päätöslausumassa liikutaan tähän suuntaan ja EKR on kaikkien rinnalla, jotka ovat menettäneet perheenjäseniään tai ystäviään AIDSille. Me tuemme sitä, että HIV ja AIDS saadaan nujerrettua ja että voidaan parantaa niiden elämää, jotka elävät sairauden kanssa, ja olemme sitoutuneita tähän taisteluun. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Hassi Vihreistä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, lämmin kiitos äh, kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet tämän, äh, tämän resoluution valmisteluun. Äh, yhteinen tavoitteemme on vähentää HIV-infektiot

Kiitoksia. Ja seuraavaksi Matias vasemmistoryhmästä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mm, kiitos puhemies, komission jäsen. Tänään me kaikki täällä yhdessä katsomme tätä päätöslauselmaa, jossa nimetään monia tärkeitä aiheita, joihin meidän on puututtava – Hoiven AIDSin vastainen maailmanlaajuinen päivä on tärkeä viesti. Tällä mihin lähdimme vuonna 2009. Tämä on todella ratkaisevan tärkeää työtä. Valitettavasti kuitenkin toistamme näitä asioita. Tämä tarkoittaa sitä, että paljon olisi tehtävä edelleen. Joka vuosi Euroopassa on monia uusia tapauksia, yli 25 000 uutta tapausta EU-ssa EUn naapurialueella – ja yli 100 000 tapausta laajemmalla naapuruusalueella. Asiat menevät vain pahempaan päin ja siksi meidän on toimittava. Meidän on sijoitettava enemmän varoja terveysalaan. Talouskriisin takia tämä ala nyt kärsii. Nyt kuitenkin on investoitava hyvin selkeästi tähän perustyöhön, jotta voidaan taistella HIV ja AIDSia vastaan. Komissiolla on tässä ratkaisevan tärkeä rooli kehottaa jäsenvaltioita kantamaan oman vastuunsa tällä sektorilla. Syrjintä liittyy tähän koko kysymykseen hyvin selkeästi. Talouskriisi vaikuttaa totta kai tähän tilanteeseen myös, koska nyt menetetään tuhansia työpaikkoja. Joten meidän pitäisi huolehtia nyt tasavertaisesta kohtelusta ihan riippumatta sukupuolesta – iästä tai siitä, millä alueella sattuu asumaan. Toivon, että kaikki tukevat tätä päätöslausemaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rossi EFD-ryhmästä. Hyvät kollegat, päätöslausuman EUn vastaus HIV-virukseen, ja me olemme olleet tässä mukana ja allekirjoittaneet tämän päätöslauselman. On hyvin paljon uusia tartuntoja joka vuosi Euroopassa, ja erityisesti meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että 30 prosenttia HIV-viruksen kantajista ovat myöskin sairastuneet hepatiitti C. -hän. EUn pitää tiedottaa riskeistä, jotka kohdistuvat kansalaisiin liittyen sairauteen sen lisäksi, että se heikentää ihmisiä, usein myöskin johtaa kuolemaan. Ikävä kyllä, tarkistus, joka meni läpi valiokunnassa, kohti tekstiä, ja nyt siinä on aborttiin liittyvä virke, josta emme ole samaa mieltä. Me halusimme, että tämä, tästä tehdään erillisäänestys nimenomaan tästä aborttia koskevasta tarkistuksesta. Halusimme sen poistaa, halusimme pitää kiinni alkuperäisestä tekstistä. Ja muussa tapauksessa, vaikkakin tämä asia on tärkeä Euroopan kansalaisille ja erityisesti nuorille, emme pysty tukemaan tätä, vaan meidän täytyy silloin äänestää tyhjää. Kiitoksia. Seuraavaksi Dodds sitoutumattomista saa puheenvuoron yksi minuutti, olkaa hyvä. Madam President. Kiitos puhemies. Ihmisten määrä, jotka elävät AIDSin kantajana Euroopassa, on ollut nyt jo 45 500 vuonna 2010 ja lukumäärä on kasvanut viime vuosina odotetaan, että luku nousee 100 000 vuoteen 2012 mennessä. Minun omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa enemmän kuin koskaan ihmisiä kantaa AIDSia ja keskimäärin kaksi ihmistä viikossa diagnosoidaan HIV-positiiviseksi. Tällä viikolla kuitenkin on nähtävissä, että nousu on ollut 20 prosenttina uusissa tapauksien osalta, jotka on diagnosoitu miesten joukossa – ja näiden lukujen osalta maailman terveysjärjestön vahvistusta 34,5 miljoonaa ihmistä kautta maailman elää aisenkantaina, ja tähän liittyy 2,5 miljoonaa lasta. Ja minä luulen, että valistus jäsenvaltioissa on tärkeä osa ehkäisyä, samoin kuin varhaiset diagnostisoinnit ja se, että on saatavissa hoitoa. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä AIDSin levittämisen rajo- leviämisen rajoitamisessa. On poistettava ihmisten pelko mennä HIV-kokeeseen, joka johtuu siitä, että HIV-positiiviseen tulokseen liittyy häpeää. On, ihmiset mennään usein testimään siinä vaiheessa, jolloin hoidon alkaa, mikä tietysti heikentää heidän mahdollisuuksiaan selviytyä hoidossa eteenpäin. Aivan liian monia testejä jätetään tekemättä, vaikka siitä olisi hyötyä. Kiitoksia. Ja sitten neuvoston puolesta puheenvuoron käyttää Adam Fronczek, joka on Puolan varaterveysministeri. Ministeri, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on mukava, että neuvoston puheenjohtajan puolesta voin esittää neuvoston kannan, joka hyväksyttiin 28. marraskuuta 2011. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot haluavat muistaa niitä, jotka ovat menehtyneet AIDSin takia haluavat muistaa myös näiden uhrien sukulaisia ystäviä. Tämä on vuosipäivä, koska 30 vuotta sitten maailma oppi tuntemaan AIDSin. Ensimmäinen tapaus vuodel, joulukuulta 81. 30 vuotta taistelua siis on takanamme. Yli 30 miljoonaa ihmistä on kuollut 16 miljoonaa lasta on jäänyt orvoksi. On arvioitu, että 33,3 miljoonaa ihmistä elää AIDSin kanssa maailmanlaajuisesti. Yli 7000 uutta tartuntatapausta päivittäin, erityisesti köyhemmissä maissa. Lisäksi on jo 30 vuoden ajan sitouduttu kumppanuuteen ja vuoropuheluun – Nämä ovat tärkeitä asioita. Ihmisoikeudet, ihmisarvo olisi aina nähtävä huolemme keskiössä. 20 prosenttia kuitenkin uudet tartuntatapaukset ovat vähentyneet. 19 prosenttia kuolemantapaukset ovat vähentyneet vuodesta 2004 vuoteen 2009. Suurinta edistystä on tapahtunut niissä maissa, joissa tapauksia on eniten Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella. Euroopan unioni on ylpeä voidessaan sanoa, että se on osallistunut tähän tärkeään työhön, jossa on saatu aikaan nämä tulokset One Aidsin, maailman terveysjärjestön ja muiden kanssa yhdessä. Todella merkittävää edistystä on saatu aikaan tämän kumppanuuden kautta. Vuonna 2010 EU osallistui globaalin hyvin AIDSin, tuberkuloosin ja malarian vastaiseen rahastoon. Noin puolitoista miljardia Yhdysvaltain dollaria oli tämän tuen summa. 53 prosenttia kokonaissummasta tässä rahastossa. Komissio ja jäsenvaltiot yhdessä siis kuitenkin yli 8 miljoonaa ihmistä tarvitsee pääsyn tehokkaaseen hoitoon. Ja tartuntat tapauksia on yhä enemmän kuin niiden ihmisten määrä, jotka lähtevät saamaan hoitoa. Viidessä Itäisen Euroopan ja Keski-Aasian maissa tapaukset ovat kasvaneet varhaisempina vuosina, mutta nyt kumppanuudessa EUn kanssa pyritään puuttumaan tähän tilanteeseen, joka ei millään muuta ole hyväksyttävissä. Nyt vaaditaan enemmän ennaltaehkäisevää toimintaa, terveyspalveluita alueellisellakin tasolla. EUlla on ratkaiseva rooli. Sen on vahvistettava johtoasemansa taistelussa HIV- ja AIDSia vastaan. Meidän on otettava huomioon, miten AIDS muuttuu globaalisti. Meidän pitää huolehtia siitä, että AIDS on edelleen jatkuvasti toiminnassamme esillä, jotta alueellisella, paikallisella ja valtioiden tasolla voidaan taistella myös. On hyvä, että edistystä on saatu sitoutumisessa kaikkiin vuosituhannen kehitystavoitteiden tavoitteisiin. Vuosi 2015 hän on tavoitevuotena poliittisessa julkilausumassa, joka liittyy hyvin ja AIDSiin ja se hyväksyttiin vuonna 2011 heinäkuussa korkean tason työkokouksessa. Näin halutaan päästä lähemmäksi maailmaa, jossa on täysin syrjimättömyys, ei uusia tapauksia eikä AIDSin kuolleita. Kokonainen nolla toleranssi siis, ei uusia tapauksia, ei AIDS-kuolleita eikä syrjintää ollenkaan. Me toistamme EUn sitoumuksen. Me haluamme työskennellä nyt tehokkaasti kohti tuota vuoden 2015 tavoitetta, joka liittyy myöskin siihen, että on riittävästi ihmisiä, jotka saavat lääkkeitä ja että HIV ei enää siirry äidistä lapsille ja että voidaan vähentää äitikuolleisuutta. Ennaltaehkäisy on EUn mukaan kaikkein tehokkain tapa toimia. Tässä on huolehdittava siitä, että EU-strategiat ovat kaiken kattavia ja perustuvat siihen, että kunnolla ymmärretään myös alueelliset paikalliset olot ja hyödynnetään uusinta tietoa jolla tuetaan nykyennaltaehkäisyä ja tuetaan myös uutta teknologiaa. EU on edelleen huolissaan siitä, että naiset ja lapset ovat niin haavoittuvaisessa asemassa, voivat niin helposti saada erilaisista syistä HIV-tartunnan. Yli 50 prosenttia maailmanlaajuisesti kaikista HIV-tartunnan saaneista on naisia ja tyttöjä. Tämä vaikuttaa tietenkin siihen, että monet lisääntymisiässä olevat naiset kuolevat. Me tarvitsemme siis tasavertaisempia mahdollisuuksia. Naisten oikeuksista on huolehdittava niin, että aktiivisesti suojellaan heitä ihmiskaupalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Samalla on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että kaikkien on toimittava vastuullisesti. Erityisesti tässä pitäisi kiinnittää huomiota miesten asemaan – on kiinnitettävä huomiota niihin, jotka ovat riskiryhmiä, miehet, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, suonen sisäisiä huumeita käyttävät seksityöntekijät ja heidän asiakkaansa. Nämä ihmisryhmät ovat usein hiukan syrjääntyneitä ja näin voivat helpommin altistua tartunnalle. Me olemme edelleen huolissamme siitä, että useat nuoret eivät saa riittävää palvelua ja valistusta. Pitäisi huolehtia siitä, että meillä on hyvin suunnitellut ohjelmat, joita kohdennetaan nuorille. Lisäksi on huolehdittava siitä, että testaus voidaan toteuttaa tehokkaasti, voidaan saada kondomia naisille ja miehille, saadaan harmonisoidut ohjelmat ja huolehditaan ennaltaehkäisevästä toimista. HIV-AIDS hoidon yhteydessä ei pitäisi unohtaa muita sairauksia, hepatiitti B ja C esimerkiksi ja tuberkuloosi, nämä ovat myöskin tärkeitä tässä yhteydessä, mutta olisi tärkeää saada lisääntymisterveydenhuolto korkealle tasolle, huolehtia ennaltaehkäisystä, jotta voidaan päästä näistä taudeista eroon. EU on sitä mieltä, että ihmiset, joilla on tartunta tai AIDS, pitäisi saada tehokkaammin mukaan ennaltaehkäiseviin ja tukeviin ohjelmiin. Me tunnustamme sen, että kansalaisjärjestöillä on ratkaisevan tärkeä rooli, erityisesti niille, jotka toimivat sellaisissa yhteisöissä, joissa neviä AIDSia on. Me pidämme hyvänä, että edistystä on tapahtunut siinä, että lääkkeisiin on nyt parempi pääsy, mutta – tässä on erittäin suuria eroja alueiden välillä. 6,5 miljoonaa ihmistä saa tällä hetkellä keskimääräisen tulon alueissa kunnollista lääkitystä, mutta monet jäävät näiden antiretroviraalisten lääkkeiden lääkehoitojen ulkopuolelle. nyt tiedämme, että voitaisiin kuitenkin toimia vielä tehokkaammin naisia vastaan, joten me haluamme huolehtia siitä, että antiretrovirallisia lääkkeitä saadaan useimmalle, että saadaan hoitaa niille, jotka ovat sairastuneet. Kansallisella tasolla on sijoitettava tähän ongelmaan enemmän varoja, resursseja. EU huomaa, että uusia tartuntoja on vähemmän tartuntoja naisilta lapsille – Tämä on tärkeä osa meidän ennaltaehkäisevää työtämme, kun haluamme päästä kokonaan eroon. Haluamme totta kai huolehtia siitä, että lapset ja äidit pidetään hengissä. Nuorten pitäisi voida saada parasta mahdollista hoitoa ja tukea. HIV, AIDS ja lisääntymisterveydenhuolto pitää saada keskiön kansainvälisellä tasolla, mutta myös paikallisesti, alueellisesti jäsenvaltioiden olisi suojeltava ihmisiä, joilla on HIV tai AIDS syrjinnältä tai siltä, että he voivat nauttia kaikista vapauksistaan täysin. Lisäksi halutaan poistaa kaikki rajoitukset, jotka liittyvät oleskeluun ja maahantuloon tai homoseksuaalin liittyvään syrjintään – on huolehdittava siitä, ettei käytetä epäsopivia tapoja taistelussa tätä sairautta vastaan. Talous- ja rahoituskriisin aikana on hyvin tärkeää käyttää mahdollisimman tehokkaasti niitä varoja, joita meillä on käytössä juuri ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Siksi olemme voimakkaasti sitoutuneita siihen, että tuetaan näitä ohjelmia ja samalla halutaan vahvistaa kansallisia terveysjärjestelmiä ja saada riittävät inhimilliset resurssit, jotta voidaan tarjota tärkeää hoitoa HIV-aids-tartunnan saaneille ja myöskin ennaltaehkäisyssä. Ainoastaan jos jatkamme nyt tekemämme työtä ja vahvistamme todella hyvänlaatuista toimintaa tässä ja poistamme mahdolliset posareja tällä alalla, voidaan eu ja jäsenvaltioiden kesken olla mukana vähentämässä uusien tartuntojen määrää, stigman syntymistä ja AIDSiin liittyviä kuolemia. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia ministeri. Seuraavaksi pyytäisin, että komission jäsen Dali vielä pitää loppupuheenvuoronsa ja puhuu siitä, mihin komissio on sitoutunut. Kiitos puhemies. haluaisin kiittää kaikkia jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Haluaisin kiittää voimakkaasta viestistä, jonka me olemme lähettämässä, niin että voimme jatkaa taistelua, tätä taistelua vastaan, HIVtä, AIDSia vastaan. Tämä voimakas viesti on tänään erityisen tärkeä, sillä talouden tiukkojen toimien vuoksi, joita Euroopassa toteutetaan, monet varat, jotka aiemmin osoitettiin terveydenhuollon sektorille, ovat nyt pienentyneet. On tärkeää, että meidän viestimme tänään olisi se, että kustannusten leikkaaminen – jäsenvaltioiden budjetissa sen tulisi olla tuulauksen vastausta taistelua, eikä taistelua, joka kohdistuu sellaisiin ohjelmiin, joilla pyritään torjumaan AIDSia, HIVtä tai joissa harjoitetaan investointeja, jotka liittyvät taudin ehkäisemiseen. Viimeisten kahden vuoden aikana on tapahtunut huomattavaa edistymistä taistelussa me tätä sairautta vastaan. Kuitenkin olemme edelleen kaukana tavoitteidemme saavuttamisesta. Tavoitteena on saada nolla taso uusissa tartunnoissa ja hoiveihin liittyvissä kuolemantapauksissa. Voin kertoa teille, että komissio on tähän asiaan täysin sitoutunut. Me olemme sitoutuneet siihen, että jatkamme työtä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän täytyy varmistaa, että taistelemme myös syrjintää vastaan, koska syrjintä on suuri ongelma monissa Euroopan maissa. Meidän on varmistettava se, että terveydenhuolto on kaikkien niiden saatavilla, jotka ovat saaneet tartunnan tai jotka ovat vaarassa saada tartunnan Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella. Kuten monet teistä kuitenkin ovat jo sanoneet, me tarvitsemme valtaisaa ponnistusta, valtaisaa sitoutumista siinä, miten valistamme ihmisiä, kansalaisia kaikesta, mikä liittyy tähän tautiin, HIV-AIDSiin. Toivon, että jatkamme työtä Komission puolesta meillä on aivoriihi, foorumi, joka toimii HIV aitsia vastaan. Siinä ovat mukana jäsenvaltioiden edustajat. Ja me pyrimme tekemään kaikkemme sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiossa käytetään parhaita käytänteitä niin, että toimet ovat koordinoituja. Ja tällä tavoin voimme saada aikaan parempia tuloksia. Kiitos. Kiitoksia, komission jäsen. Hyvät kollegat, tämä keskustelu on päättynyt. Puhemiehistö on saanut yhden päätöslausumaesityksen tähän keskusteluun liittyen ja äänestys toimitetaan tänään puolelta päivin.